neljä säännön mukaisesti työjärjestyksestämme. Vaalien järjestys on seuraavanlainen. Ensinnäkin meidän täytyy valita var- puheenjohtaja ja sen jälkeen kukin varapuheenjohtaja yksi kerrallaan. Nyt menemme esityslistan kohtaan kaksi, eli puheenjohtajan valintaan. Minulle on kerrottu, että että äh, Feesas korvaa Zverin, hän on varajäsen, Winkler korvaa Sartutin ja Maragai korvaa Rova Evansin. Nämä olivat siis varajäseniä. Joten nyt haluaisin kiinnittää poliittisten ryhmien huomioon siihen, että jos muutoksia tulee, niin puheenjohtajalle täytyy ilmoittaa muutoksista ennen kuin äänestys julistetaan alkaneeksi. Kasnodemski, olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. You have to uh, take the mic. Teidän täytyy laittaa mikrofoni päälle. So, subs, I am sub... Minä olen myös Lewisin varajäsen. Lewisin varajäsen. Are there additional Olisiko muita ilmoitusasioita tässä vaiheessa? Ei. Näin ei ole. Joten ensinnäkin haluan todeta, että meillä on riittävästi jäseniä. Tämä nyt ei näytä olevan ongelma meille, koska meillä on lähes kaikki jäsenet läsnä. Nyt pyytäisin nimityksiä puheenjohtajaksi. Olkaa hyvä siellä. Wir schlagen Silvia Costa als Präsidentin des Ausschusses. Ehdotamme Silvia Kostaa puheenjohtajaksi. Kiitoksia. Minulle on kerrottu, että Silvia Kostan, Kosta eh, on kulttuurivaliokunnan täysjäsen ja hän edustaa poliittista ryhmää ja hän on myös ilmaissut, tai siis tehnyt tämän taloudellisia sitoumuksiaan koskevan ilmoituksensa. Suostutteko ehdokkaaksi? Kyllä suostun, kiitos. No niin, koska meillä on vain yksi ehdokas, niin ehdotan, että julistamme Kostan kätten taputuksin valituiksi. Silvia, Hyvä Silvia, haluan onnitella sinua ja kutsusin sinut tänne puheenjohtajaksi.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 Dear colleagues, eh, Hyvät kollegat, ihan nopeasti vain. Haluan kiittää teitä tuestanne. Teen parhaani. Teen parhaani puheenjohtajana. Pyrin taata sen, että tämä valiokunta eh, toimii sääntöjen mukaisesti. Ja haluan myös kuunnella teidän kaikkien puu- Olen sitä mieltä, että kulttuuri ja nuorisopolitiikka ja myös urheilupolitiikka ovat tärkeitä Euroopalle. Ne ovat uuden Euroopan tärkeä osa. Haluan kiittää myös sihteeristöä, haluan kiittää myös tulkkeja hyvästä työstä ja nyt jatketaan. Eli mennään varapuheenjohtajien valintaan. No? Sì, allora, eh, e continuo in Ja jatkankin italiaksi. Jos on tullut muutoksia varajäsenten läsnäoloon, niin kertokaa meille. Jos siis ensimmäisen vaalin jälkeen on tullut muutoksia, ei. No hyvä, siinä tapauksessa meillä on Winkler, joka on varajäsenenä Todille ja Margal on Evansin paikalla ja Fiisas on Zverin paikalla. Grandeski on Leverin paikalla. Eli jatkamme tästä. Nyt meidän vielä täytyy katsoa, että olemme äänivaltaisia. Tässä kohtaa haluaisin pyytää puheenjohtajaehdokkaat ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Brian. Brian. Haluaisin onnitella teitä nimityksestä ja EPPn puolesta mm, toivon hyvää yhteistyötä, ihan niin kuin jo aiemminkin. EPPn puolesta haluaisin ehdottaa ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Andrea Boxkoria. Allora, Kiitoksia. Kiitoksia Sabin. Nyt meillä on kerrottu, että Andrea Boxer on valiokuntamme täysjäsen ja hän on tehnyt myös taloudellisia sitoumuksiaan koskevan ilmoituksensa, joten kysyn pyydät, suostutteko te tähän varapuheenjohtajan tehtävään? Hyvä. Jos näin on, niin kun varapuheenjohtaja ehdotu, ehdokkaita on vain yksi, niin pyytäisin, että kätten taputuksiin hyväksymme tämän valinnan. Passiamo. Eh. Tämä olisi tietysti nyt onnittelen teitä tästä uudesta eh, tehtävästä. Ne niin tulkaapa tänne eteen. <laughs> Okay. Prego, onorevole Bax. Ora, eh, Mennään eteenpäin. Edelleenkin olemme äänivaltaisia. Ja nyt pyytäisin to- ehdokasta toiseksi varapuheenjohtajaksi. Olkaa hyvä. Honorable Tu. Uh, thank you. On behalf of ALDE political group. Kiitoksia ALDE poliittisen ryhmän nimissä. Haluaisin ehdottaa Nietzsche Diakonota, joka on romanen entinen kulttuuriministeri. Me olemme sitä mieltä, että hän olisi paras ehdokas varapuheenjohtajaksi. Kiitoksia kovasti tästä ehdotuksesta. Ehdotan, että kun meille on nyt kerrottu, että äh, ehdokas Jaakono on tehnyt kaikki velvollisuutensa, jotka edellyttävät tätä tehtävää. Pyydän, että ja kysyn, suostutteko te Jaakona tähän tehtävään? Bene. E quindi anche... Selvä. Tässäkin tapauksessa, kun ei ole muita ehdokkaita, niin ehdotan, että teidät julistetaan varapuheenjohtajaksi kätten taputuksin. La prego di... La prego di accomod... Voisitteko te tulla tänne eteen? Olkaa hyvät. Eh, dov'è che E a questo punto passiamo alla... Sitten siirrymme kolmannen varapuheenjohtajan valintaan. Pyytäisin ehdokkuutta. Olkaa hyvä. Uh, yes, President, in behalf of Greens, if I... Vihreiden ja EFAN puolesta ehdotan äh, rouva Harja Tsupero. Vice Chair. Hmm. Eh, grazie, onorevole Truppe, lei konsent. Kiitoksia. Suostutteko? Sono molto felice che consente. Suostun. Selvä, suostuitte. Eli <clears throat> totean jälleen kerran, että Elka Truppel on kulttuurivaliokunnan jäsen, joka on edustaa poliittista ryhmää ja on toteuttanut kaikki taloudellisia etuja ja sitoumuksia koskevat muodollisuutensa, joten pyydän, teidät tämän, pyydän että hänet hyväksytään kätten Ja anteeksi, tärkeän asian unohdin tässä. Ehdotan, niin ehdotan, että, että hänet muodollisesti nyt, mutta tehän jo taputittekin, mutta tehdään sen vielä muodollisesti. Molte congratulazioni, onorevole Truppel. A questo punto... No niin, tässä vaiheessa Pyytäisin ehdokkuutta neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Kuka ehdottaa? Ryan. Für die EVP-Fraktion schlage ich äh, Frau... Meidän ryhmämme puolesta ehdotamme äh, Michaela Sotroferia. Bene. E... Hyvä. Olen varmistanut sen, että Mikaela Soidrova on ja sen valiokuntamme jäsen. Hän edustaa poliittista ryhmää ja hän on toteuttanut kaikki muodollisuudet, joten pyydän, eh, kysyn, hyväksyttekö te ehdokkuutenne? Oui, je suis d'accord. Okay, prego. Kyllä. Eh, allora. Sepä hyvä. Ja nyt ehdotan, että jälleen kerran julistamme ehdokkaan valituksi kätten taputuksen ja tulkaa tänne eteen. Sillä prego di accomodarsi. Pyydän teitä tulkaamaan, tulemaan äh, tänne eteen. Bene. Completata la elezione della presidenza. No niin, puheenjohtajat on nyt valittu ja ehdotan, että menemme seuraaviin kohtiin eh, esityslistassamme tänä iltana ihan ennen kaikkea kohta neljä. Kyse on kokousaikataulun vahvistamisesta eh, vuoden 2014 loppuun asti. Täytyy vahvistaa siis kalenteri, aikataulu asiakirjojenne joukossa pitäisi olla tieto, joka koskee eh, edellisen valiokunnan eh, sopimaa aikataulua. Eli sopiiko teille tämä kalenteri? Voimmeko hyväksyä tämän luettelon? Meillä on viisi kokousta vielä tänä vuonna jäljellä. Jos olette yhtä mieltä aikataulusta, niin toivottavasti mm, aikataulu on nyt sitten hyväksytty ja kaikkien tiedossa. Tietysti vuoden 2015 kokouksista päätetään vasta lokakuussa koordinaattoreiden kokouksessa. Sitten seuraava ää, kohta puheenjohtajan ilmoitukset. No, muutamia ilmoituksia onkin. Seuraava valiokuntamme kokous järjestetään Brysselissä tiistaina 24. Heinä, toinen heinäkuuta. Tuolloin puhutaan vuoden 2015 budjetista. Tämä on siis tietysti koko päivän mittainen keskustelu. Ja 14.7. järjestetään koordinaattoreiden kokous, jolloin nimetään esittelijät vuoden 2015 ähm, esi- esittelijäksi, siis budjetin esittelijäksi kun aikaa nyt ei ole kauhean paljon, niin toivottavasti voimme lähteä siitä, että aikataulu on nyt löyty lukkuun, lukkoon. Jos ei ole muita asioita, niin puheenjohtajan nimissä haluan kiittää teitä kaikkia siitä työstä, jota tähän saakka on tehty. Ja haluan kiittää sihteeristöä ja tulkkeja ja kaikkia muitakin hyvästä työstä ja toivon, toivotan meille kaikille hyvää parlamenttikauden alkua. Prego, prego, c'è una richiesta. Siellä on puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Prego, on richiesta. Eh, with the microphone, microphone Laittakaa mikrofoni päälle. Να ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία στο έργο του Προεδρείου. Haluaisin toivottaa puheenjohtajistolle kaikkea hyvää. Ja on hienoa, että näin täällä neljä naista ja yhden miehen puheenjohtajistossa. Toivottavasti ette sorra miestä ja hän saa myöskin ilmaista omat näkemyksensä. 30 vuotta sitten olin Euroopan parlamentin jäsen ja haluaisin tietää, mitkä ovat valiokuntamme toimivaltuudet. Tavallisesti pitäisi siitä lähteä liikkeelle demokraattisella tavalla. Pitäisi tietää, mitkä ovat meidän toimivaltuutemme, mitä ovat ne asiasisällöt, joita käsittelemme ja sen äänestämme. Mutta no, toivon kuitenkin, että tunnette valiokuntamme toimivaltuudet, sillä nyt uskoisin meidän käsittelevän asioita, että aiemmin ei ole käsitelty. Aiemmin meillä oli paljon enemmän ähm, itsemääräämisoikeutta tässä valiokunnassa. Onko näin nytkin? Toivottavasti tunnette kaikki aihealueet ja haluaisin jonkun verran tietoa siitä, mikä on se mandaatti, mitkä ovat ne toimivaltuudet, jotka meillä ovat, miten paljon voimme itse määrätä työstämme suhteessa komissioon <coughs> ja suhteessa Euroopan parlamenttiin. Itseensä siis suhteessa Euroopan parlamentin puheenjohtajistoon ja työvaliokuntiin. Niin, hyvä edustaja. Voin vastata vain osittain tähän kysymykseen, koska aikaa ei ole kovinkaan paljon. Meidän jälkeen mehän tänne tulee seuraava <clears throat> valiokunta, jonka täytyy järjestäytyä sanon kuitenkin seuraavat asiat. Tämän puheenjohtaja äh, kauteni aikana äh, haluan taata sen, että miesten ja naisten tasapuolinen edustus säilyy ja var- varmistan, että emme sorra täällä miestä. Ja sitten, äh, tämä on, sitten on tärkeä juridinen ja poliittinen seikka. Minä olen sitä mieltä, että että meillä on varmasti vielä mahdollista keskustella näistä toimivalta-asioista myöhemmin 22. heinäkuuta, mutta tietysti me, minä lähden siitä, että teidän puheenvuoronne oli erittäin pätevä. On hyvä, että Lissabonin sopimuksen ansiosta toimivaltamme ovat lisääntyneet, koska parlamenttihan on nyt tasapuolinen lainsäätäjä ja teemme eurooppalaisen yhteistyön nimissä työtä, viemme eteenpäin koulutusasioita, kulttuuriasioita, ähm, nuoriso- ja mediaasioita ja myös urheiluasioita. Haluaisin tietysti voida vastata kysymykseen vielä syvällisemminkin, mutta on erittäin tärkeää, koska on erittäin tärkeää, että kaikki ovat tietoisia siitä, mitkä ovat meidän toimivaltamme, mutta puhumme tästä myöhemmin. Äh, haluan kiittää teitä vielä kerran tästä kysymyksestä. Ehkä tässä vaiheessa voimme lopettaa tämän kokouksen. Kiitoksia vielä kerran kaikille ja hyvää työtä kaikille.